joka on Guerrero Salomen mietintö, valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen, humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet. Ja ensimmäisenä eh, Enrique Guerrero Salom, esittelijä, viisi minuuttia. Muchas gracias. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. YK on järjestö on kutsunut koolle Istanbulin ensi vuonna ensimmäisen humanitaarista apua käsittelevän huippukokouksen. Tie Istanbulin huippukokoukseen on komissiossa ollut sellainen, että se on laatinut tiedoksiannon ja arvioin sitä hyvin positiivisesti mietinnössäni. Huomenna mä äänestetään täällä mietinnöstäni ja totean, että olemme laatineet, tai kom, kom, neuvosto on laatinut suosituksia, jotka varmastikin ensi vuonna sitten huippukokouksessa tulevat kouriin tuntuvan todellisiksi. On kuitenkin kysyttävä tällä välin, että miksi juuri nyt tarvitaan humanitaarisen avun huippukokousta ja toiseksi, minkälaisia tavoitteita haluaisimme saada aikaiseksi Istanbulissa? Ja kolmanneksi, mikä rooli Euroopan unionilla pitäisi olla tässä prosessissa? Jotta voisin vastata ensimmäiseen kysymykseen, on todettava, että emme tarvitse huippukokousta juuri nyt sen takia, että 25 vuotta sitten perustettiin maailmanlaajuinen humanitaarisen avun kokous ja ajan mittaan on tullut tarpeen uudistaa sitä. Nimittäin vastaus on syvällisempi. Neljännesvuosisadassa maailma on muuttunut. Humanitaarisen avun järjestelmä sellaisena kuin se tänään on ei pysty vastaamaan uusiin haasteisiin, jotka sillä on edessään. Tänä päivänä meillä on humanitaarisia kriisejä enemmän ja syvempiä kuin koskaan. Ne ovat kaikkein korkeimman tason kriisejä ja ne ovat eri puolilla maailmaa. Meillä on myös vakavampia kriisejä luonnon mullistusten syistä ja myöskin sodan, sotien takia. Ja meillä on vähemmän resursseja vastata näi, näi, näisiin, näihin kriiseihin. Ja nämä kriisit kestävät pidempään, jopa 30 vuotta. Nämä ovat tällaisia äh, jämähtäneitä, paikoilleen jämähtäneitä kriisejä. Ja tämän seurauksena meillä on yhä enemmän äh, pakolaisia, lähes 40 miljoonaa vuonna 2015. Meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat humanitaarista tukea ja apua. Lähes 100 miljoonaa henkilöä sitä tarvitsevat viime vuonna. Ja jos me vedämme kaikki nämä yhteen, niin Tämä tarkoittaisi maailman 12 suurinta maata väkiluvultaan, Ranska ja Espanja yhdessä. Ja meillä on vähemmän taloudellisia voimavaroja, koska viime vu- tässä viimeisimpänä vuonna esimerkiksi YK on, YKlta, YK on joutunut lakkauttamaan tiettyjä humanitaarisen avun välineitä sellaisissa maailman kolkessa, jossa sitä tarvittaisiin kipeästi. Sitten vastatakseni toiseen kysymykseen, joka kuuluu, että mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi Istanbulissa. Mietinnössä mietinnössäni on otettu huomioon maailmanlaajuinen kuulemisprosessi, joka on toteutettu eri puolilla maailmaa ja jossa on kerätty ehdotuksia eri sektoreilta jotka ovat sitoutuneet humanitaarisen toiminnan tukemiseen. Ja sen takia ehdotan neljä maailmanlaajuista toimintaakselia. Ensinnäkin on edistettävä maailmanlaajuista konsen, konsensusta, jotta voitaisiin toimia humanitaarisessa avussa perusperiaatteiden mukaisesti, jotka kunnioittavat henkilöiden suojelua. Tämä yhteisymmärryskonsensus täytyy saada tuekseen ainakin viiden vuoden toimintaohjelma, jota voitaisiin toteuttaa eh, huippukokeuksessa määritettävät sitoumukset. Sitten tarvitaan toiseksi yhteinen eh, parhaiden käytänteiden tai tällainen eh, e- eettinen toimintaperiaate eri toimijoiden välille. Ja sen täytyy perustua humanitaarisiin periaatteisiin ja kansainväliseen lainsäädäntöön. Pyydämme avoimuutta ja, ja, ja budjetoinnin läpinäkyvyyttä. Kolmanneksi pyydämme maailmanlaajuisen rahaston luomista humanitaarisen avun toteuttamiseksi, jolla voidaan taata toiminnan joustavuus ja tehokkuus monivuotisella tasolla. Rahoitusmekanismit ovat tähän mennessä olleet vapaaehtoisia ja nyt pyydämme, että sitoimukset olisivat mm, velvoittavan luonteisia. Ja neljänneksi tarvitaan maailmanlaajuista, kansallista ja paikallista lähestymistapaa. Hyväksymme, että yksityis sektori osallistuu toimintaan myös oman kokemuksensa perusteella, jos se noudattaa humanitaarisia lakeja, mutta me korostamme ennen kaikkea sitä, että ihmisiä on suojeltava. Ja kolmanteen kysymykseen, eli mitä EUn pitäisi tehdä viittaan siihen, mitä neuvosto on hyväksynyt valustavasti. Eli EU ja sen jäsenvaltiot ovat siinä tilanteessa, että se, niiden täytyisi sitoutua toimintaan niin, että huippukokouksesta olisi menestys sekä valmisteluvaiheessa että varsinaisessa toteutusvaiheessa Istanbulissa. Sen on käytettävä kaikkia humanitaarisen avun, kehitysavun ja diplomaattisen toiminnan välineitä, jotta voitaisiin saada aikaiseksi spesifejä aloitteita, jotka muuttaisivat humanitaarisen avun järjestelmää uudistavasti ja syvällisesti. Tavoite ei voi olla mikään muu kuin ihmisten suojelu, ihmisten elämän suojelu, ihmisten eh, ihmisarvon takaaminen, joka on ainoa tapa, jolla voimme taata myös oman tulevaisuutemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Guerrero. Ja nyt sitten komission nimissä komission jäsen Stylianides saa puheenvuoron ja pyytäisin, että pitäisitte kiinni tästä kolmesta minuutista, mikäli vain mahdollista. Dear friends, dear colleagues, human suffering has reached... Hyvät ystävät ja hyvät kollegat, ihmis, ihmisten kärsimys on nyt saavuttanut aivan uuden tason. Kuten esittelijä sanoi, 100 miljoonaa ihmistä on riippuvaisia nyt humanitaarisesta avusta ja 60 miljoonaa ihmistä on pakotettu lähtemään kodeistaan ja puolet heistä ovat lapsia. Nämä luvut ovat shokeraavia. Siksi tämä mietintö tulee niin hyvällä hetkellä. Humanitaarinen apu on saatettava poliittisen päätöksenteon keskiöön – meidän on varmistettava, että pystymme auttamaan ihmisiä humanitaarisissa kriiseissä. Me tarvitsemme tämän huippukokouksen varmistamaan, että humanitaarinen apu kehittyy ja pääsee perille. Me tarvitsemme huippukokousta myös sen varmistamiseksi, että apu ylipäänsä menee perille meidän täytyy myös varmistaa, että yhä suurempaan määrään maailman humanitaarisen oikeuden vastaisia tekoja, eh, rikkomuksia, että niihin puututaan. Me tarvitsemme poliittisia sitoumuksia johtajilta tässä huippukokouksessa. Olkaamme realistisia. Me tarvitsemme muitakin kuin eh, humanitaarisen työn tekijöitä Näiden työntekijöiden ei pitäisi kantaa koko tätä taakkaa yksin. Humanitaarinen apu on ainoastaan lyhyen aikavälin ratkaisu. Se ei voi ennaltaehkäistä tai lopettaa konflikteja. Sillä ei saada aikaan sosiaalista tai talouskehitystä. Tämä on aivan selvää meidän aikojemme kaikkein pahimmassa humanitaarisessa kriisissä, nimittäin Syyrian kriisissä – syyrialaisilta riistetään sosiaaliset mahdollisuudet. Meidän apumme Syyrialle ja sen naapurivaltioille ei tule koskaan riittämään, jos perusongelmia ei ratkaista. Tämä huippukokous järjestetään Istanbulissa ja tuo sijainti on merkittävä. Istanbulilla on tärkeä symbolinen merkitys tässä. Se tuo yhteen kaksi mannerta, kaksi kulttuuria ja kaksi uskontoa. Ja tämä on symboli sille, että humanitaarisen avun kehittäminen tulee nyt poliittisen työn keskiöön. Tässä tähdätään myös humanitaaristen kriisien lopettamiseen ja myös siihen, että yksityinen sektori saadaan työhön mukaan. Tämän saavuttamiseksi kaikkien maailman johtajien täytyy olla valmiita tekemään konkreettisia lupauksia ja sitoumuksia Istanbulissa aivan korkeimmalla poliittisella tasolla. Seuraavat, seuraava puolivuotiskausi on kriittisen tärkeä. Tuo huippukokous täytyy nostaa sille kuuluvalle sijalle. Minä henkilökohtaisesti lupaan tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa ympäri maailmaa ennen huippukokousta ja sen jälkeen ja kannustan muita toimimaan sanoin. Samoin Euroopan parlamentilla on tässä oma roolinsa. Haluaisin kiittää parlamentin jäseniä siitä, että se on ollut niin kiinnostunut tästä huippukokouksesta. Ja erityisesti haluaisin kiittää herra Guerrero Salomia hänen henkilökohtaisesta johtajuudestaan ja tästä mietinnöstä, josta kohta keskustelemme. Komissio on antanut tiedonannon asiasta viime joulukuussa ja neuvosto hyväksyi päätelmät viime viikolla ja parlamentin tulisi nyt tuoda oma kontribuutionsa tähän asiaan. Tällä tavoin meillä on vahva yhteinen visio siitä, minkälainen menestyksikäs humanitaarisen avun huippukokous oikein on. Sitten kerromme tästä visiosta yhteistyökumppaneillemme kautta maailman. Eurooppaan on kohdistunut valtava pakolaiskriisi. Komission puheenjohtaja Juncker ja muu komissio on selvästi osoittanut, että tämä pakolaiskriisi on tärkeä asia koko Euroopalle. Olemme pyrkineet osoittamaan solidaarisuutta ja humaaniutta kriisin kestäessä. Euroopan täytyy kantaa oma vastuunsa. Ensinnäkin meidän täytyy tarjota apua pakolaisille, olivatpa he missä hyvänsä. Ja toisekseen meillä täytyy olla EUn laajuinen siirtolais- agenda ja kolmanneksi kattava lähestymistapa tai ratkaisu Syyrian kriisiin. Meidän täytyy johtaa oman esimerkkimme avulla ja sillä, että teemme oman osuutemme. Tämä vahvistaa omaa uskottavuuttamme ja meistä tulee kaikkein tärkein puolustaja globaalille ratkaisulle, jota tässä tarvitaan niin kovasti. Kiitos. Dank, Herr Kommissar. Kiitokset komission jäsenille. Seuraavaksi Per Antonio Panzeri ulkoasioiden valiokunnasta yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kaikki todistamme tämän vuosisadan valtavia haasteita. Elämme rikkaammassa maailmassa kuin aikaisemmin, mutta se on entistä herkempi ja särkyväisempi. Kriisi, humanitaariset kriisit aiheuttavat yhä enemmän kärsimystä. Ja tämäkin dramaattinen humanitaarinen kriisi aiheuttaa kaikkein suurinta kärsimystä naisille ja lapsille ja erityisesti sotilaallisissa konflikteissa. He ovat kaikenlaisen väkivallan, muun muassa seksuaalisen uhreja ja sen takia on keskittyvä erityisesti heihin, jotta he voisivat saada asianmukaista tukea ja pääsyn mm, seksuaaliterveyden ja lisääntymisterveyden palveluihin, aivan kuten kansainvälinen humanitaarinen oikeus vaatii. Toivomme todella, että Istanbulin huippukokouksesta tulisi suuri tilaisuus uudistaa humanitaarisen avun järjestelmää, jotta se voisi vastata tämän hetken maailmanlaajuisiin haasteisiin. Kiitoksia sitten Anna Head naisten oikeuksien valiokunnasta yksi minuutti. Kiitos. FEM-valiokunnan lausunnon esittelijänä haluaisin kiittää Enriikeä hänen työstään ja siitä, että hän on ottanut huomioon myös FEM-valiokunnan näkemykset. Tämä on erittäin hyvä ja tasapainoinen mietintö, joka saattaa merkitse, merkitä uutta vauhtia humanitaariselle työlle sen vuoksi, että humanitaarinen työ tarvitsee muutosta ja uutta vauhtia. Sen vuoksi olen todellakin kiitollinen siitä, miten Enrique Girer niin selkeästi kuvailee tarvetta ja konflikteja ja naisten osuutta. Niin nimenomaan naiset ovat joutuneet äh, kärsimään konflikteista ja he eivät ole saaneet tarpeeksi sairaanhoitoa. Ja äh, EU on sillä tavalla ohittanut tavallaan Geneven sopimuksen, jossa naisilla ja tytöillä on oikeus saada sairaanhoitoa saatuaan seksua- jouduttuaan seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Naisilta ja tytöiltä ei saa kieltää tätä sairaanhoitoa, sen täytyy olla lähtekohta ja sen vuoksi kehotankin kaikkia äänestämään tätä, tämän mietinnön puolesta, varsinkin naisten oikeuksien puolesta saada sairaanhoitoa seksuaalisen väkivallan jälkeen. Kiitokset ja nyt sitten ryhmien puhujat. Ensimmäinen on Anna Saborska, EPP-ryhmä, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Aluksi haluaisin kiittää kollegaamme edustaja Salomia hyvin tasapainoisesta tekstistä. Sitä varmasti voivat tukea kaikki poliittiset ryhmät pienin muutoksin viime vuoden aikana Eurooppaan ovat kohdistuneet humanitaarisen kriisin vaikutukset. Olemme kohdanneet pakolaiskriisin, olemme heränneet todellisuuteen, sellaiseen todellisuuteen, jossa miljoonat hädänalaiset ihmiset ovat koputtamassa meidän ovillemme. Me tarvitsimme tällaisen herätyksen. Tämä on meidän mahdollisuutemme arvioita, arvioida uudelleen vastauksemme, vastauksemme humanitaariseen kriisiin ja miettiä, kuinka kriisiä oikein pitäisi hoitaa. Meidän tulee vastata nopeasti, nopeammin tai ainakin, tai jopa pyrkiä ennaltaehkäisemään tällaiset kriisit. Tässä mietinnössä on paljon hyvää rakentavaa materiaalia, hyviä ehdotuksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ja minä olen täynnä toivoa, kun odotan tätä huippukokousta Istanbulissa. Olen hieman pettynyt siitä, että emme pystyneet sopimaan aborttiin liittyvistä asioista – tai pakollisista sitoumuksista. Se on sääli, sillä tämän mietinnön tulisi saada taakseen suuri enemmistö. Kiitos. Ja SND-ryhmän puhuja äh, Norbert Noiser, puolitoista minuuttia. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvä Enrique. COP21 Pariisissa oli suuri kansainvälinen menestys. Tässä samassa vauhdissa me tarvitsemme tätä samaa vauhtia me tarvitsemme myös Istanbulin huippukokouksen, josta täytyy tulla menestys. Ja uskon, että se, mitä me Euroopan puolelta esitämme, saattaa hyvin olla mukana auttamassa sitä, että päästään yhteiseen lopputulokseen ja tässä on yhä enemmän kiireellisyyttä. Toistan tämän luvun sen vuoksi, että muut asiat äh, ovat äh, vähemmän tärkeitä. Satoja miljoonia ihmisiä, jotka ovat suoraan äh, riippuvaisia humanitaarisesta avusta. Esimerkiksi yksi miljoona syyrialaisia pakolaisia vaikuttaa aika vähältä tähän. Näistä sadasta miljoonasta yksi kolmasosa on lapsia ja nuoria he eivät kykene elämään yksin. He tarvitsevat pään yllen katon, elintarvikkeita, lääkkeitä ja tämä koskee monia muitakin. Minusta nämä luvut ovat hyvin selkeitä. Tarve on vain kasvanut. Tämä kolmen vuoden aikana vuodesta 2012 vuoteen 2015 on tarve noussut jo 20 miljardiin dollariin. Istanbulissa meidän on pakko onnistua. Enrique, kiitos tästä hyvästä mietinnöstä. Tämä on hyvä pohja ja perusta lähteä neuvottelemaan Istanbuliin. Kiitos. Seuraava puhuja ECR-ryhmä Arne Gerike, yksi minuutti. Kiitos puhemies arvon komission jäsen Silja Niidessä. Muutama päivä sitten Pariisin ilmastokokous päättyi ja Laurent Fabius suurella ilolla ilmoitti, että sopimus on hyväksytty. Pariisin huippukokous tuo dynamiikkaa hyvin tärkeään prosessiin Saman vaikutuksen me voimme saavuttaa, jos me eurooppalaiset eh, YK humanitaarisen avun konferenssissa vaadimme sitä. Suurimpana rahanantajana meillä on tähän ihan pohja. Ympäristöongelmat, eh, sodat, eh, pakolaiset, haasteet ovat suuret. Me voimme hoitaa tämän yhdessä muiden kanssa koko maailmassa. Me emme onnistu yksin. Meidän maailmamme tarvitsee uutta lähimmäisen rakkauskulttuuria. Yksikään maa ei ole yksin ja sen vuoksi kannattaakin järjestää globaali konferenssi, mutta me tarvitsemme konkreettisia ideoita. Juuri äh, viime viikolla äh, puhuttiin esimerkiksi äh, tällaisesta maailmanlaajuisesta köyhyyden vastaisesta verosta. Ja sen vuoksi EUnkin pitäisi nyt voida saada jostain tätä rahaa, jolla voitaisiin nopeammin reagoida humanitaarisiin katastrofeihin. Edustaja Gerike, ikävä kyllä keskeytän teidät aika loppuin. Kiitos eh, ja seuraava puhuja on ALDE-ryhmän eh, Beatrice Becerra Bastericea. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhe- Kiitoksia paljon puhemies Hiastilianides. Meillä on hätätila ympäri maailman ja on ryhdyttävä toimiin sen sijaan, että reagoitaisiin vain. vain. Humanitaarinen apu riippuu ulkopolitiikasta ja myöskin kehitysavusta ja sen takia maailman yhte, maailmanlaajuisen yhteisön pitäisi olla kansainvälisessä politiikassa myöskin läsnä, ei pelkästään Euroopan unionin tasoa, tasolla. Istanbulissa Turkissa symbolisesti äh, konkretisoituu se epätoivoinen tilanne, joka pakolaisilla on Euroopan rajoilla ja Euroopassakin humanitaarinen apu on ensimmäisen luokan poliittinen toimintaväline ja sitä on käytettävä tehokkaasti ja sen mukaisesti, miten maailman ongelmat, ongelmat ovat muuttuneet. Huippukokouksessa maailman johtajien pitää pystyä hyödyntämään sitä konsensusta, joka hu, huippu, äh, humanitaarisen avun puitteissa on saavutettu. Korruption vastainen taistelu esimerkiksi ja myöskin naisten suojelu, kansainvälisessä oikeuspuitteistossa. Jos meidän jäsenvaltioissa valtioissamme ei noudateta kansainvälisiä sääntöjä, emme pysty niitä vaatimaan myöskään kansainvälisellä tasolla. Kansainvälinen lainsäädäntö on aina läsnä kaikessa ja sen takia sen täytyy kattaa myös humanitaarisen työntekijät ja meidän täytyy heitä suojella yhä tehokkaammin tulevaisuudessa. Euroopan unionilla on velvollisuus olla etulinjassa uudistamassa normejansa niin, että voitaisiin suojella ihmishenkiä konflikteissa ja katastrofeissa. EUlla on velvollisuus edistää maailmanlaajuista konsensusta, joka ottaa huomioon humanitaarista apua toimittaessaan diversiteetin periaatteen arvoisa seuraavaksi Lola Sanchez Calentei. Puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, Tänä päivänä on 250 miljoonaa henkilöä, jotka ovat erilaisen humanitaaristen kriisien uhreja. Ja tänä päivänä enemmän kuin koskaan tarvitaan harmonisoitua Euroopan tason politiikkaa humanitaarisessa avussa. Ja sen takia arvostamme edustaja Guerreron työtä tämän mietinnön puitteissa ja kiitämme häntä syvästi. On tärkeää korostaa äh, ongelman alkujuurien merkitystä erityisesti taloudellista epätasa-arvoa näissä kriisimaissa. Humanitaarinen apu pitää olla sellaista, että se takaa ihmisten perusoikeudet pitäen sisällään myöskin naisen oikeuden omaan kehoonsa. On välttämätöntä harjoittaa julkista ja vakaata humanitaarisen avun politiikkaa, jonka ei pidä joutua yksityisen, äh, yksityisten toimijoiden käsiin. Voimme tehdä yhteistyötä yksityissektorin kanssa kyllä, mutta sen täytyy noudattaa meidän tavoitteitamme ja perusarvioitamme ah, arvojamme työssään. Jotta apu olisi tehokasta, se täytyy, se, sen täytyy perustua siitä, siihen, että äh, meidän toimintamme on kehitysavun perusperiaatteiden mukaista myös. Yritysvastuu ja eurooppalainen asevienti esimerkiksi ovat tässä merkeitä merkittäviä asioita, joihin on puututtava. Jos suljemme silmämme, silmämme ihmisoikeusrikkomuksilta, emme onnistu löytämään ratkaisuja kriisiin, vaan siirrämme niitä vain eteenpäin. Seuraavaksi Heidi Hautala, Vihreät, Eva, puolitoista minuuttia. Thank you very much, President. Kiitos puhemies. Me valmistaudumme maailman ensimmäiseen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen tilanteessa, jossa kansainvälistä kansainvälinen humanitaarinen, humanitaarinen oikeus on vakavasti uhattuna. Jos ajattelemme hyökkäyksiä siviiliinstituutioita kohtaan, sairaaloita vastaan Afganistanissa, Jemenissä, muualla, on aivan järkyttävää, mitä siviileille tapahtuu alueilla, joissa he ennestään jo kärsivät konfliktista ja sodasta. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus on uhattuna myös muutoin ja pelkäänpä, että meillä on ongelma myös omassa talossamme – maailman humanitaarisen oikeuden kehitys on nyt ja seuranta on nyt näyttänyt, että raiskaus on yhä systemaattisemmin käytetty ase konflikteissa ja sodissa. Naiset ja tytöt joutuvat uhreiksi. Heillä olisi oikeus turvalliseen aborttiin, lääkärin palveluihin tällaisissa tapauksissa. Ja meidän vastuullamme on estää tällaisten julmuuksien tapahtuminen ja meidän täytyy myös varmistaa, että naisilla ja tytöillä on näissä tilanteissa oikeus turvalliseen aborttiin ja ne, jotka kieltävät naisilta tällaisen oikeuden, ovat epähumaaneja ja meidän täytyy miettiä, mitä äänestämme huomenna. Sitten vielä muutama sana kansainvälisestä uudesta rahastosta. En tiedä, että en, en usko, että meidän kannattaa tehdä maksuista tähän rahastoon pakollisia, koska aika ei ehkä ole oikea. Äh, että äh, Seuraava puhuja on äh, Ignacio Corao. Yksi minuutti. Kiitoksia. Niin, kiitoksia puhemies. Huippukokous, joka käsittelee humanitaarista apua, on jatkuma monelle muulle tärkeälle huippukokoukselle, muun muassa Pariisin huippukokoukselle, New Yorkin huippukokoukselle, Addis Abeban kokoukselle ja niin edespäin. On tärkeää, että Istanbulissa saadaan aikaiseksi vahva kanta ja sellainen kanta, joka pystyy vastaamaan näihin yhä vakavampiin kriiseihin. Olen samaa mieltä esittelijän kannasta ja hänen valtavan, valtavasta välittämistyöstä, minkä hän on tehnyt täällä parlamentissa. Tämä on äärimmäisen hyvä mietintö, jota tuemme. Tämä hyö, hyvä työ on peräisin myöskin kansalaisjärjestöiden ansiota, jotka ovat antaneet hyviä neuvojaan. Eli on annettava tunnustusta myös niille. On suojattava ruohonjuuritasolla tekevien työntekijöiden henkeä. Esimerkiksi lääkärit vailla ilman rajoja järjestön kaltaisten henkilöiden toimintaa. Seuraavaksi Mirei Dorao. Kiitos puhemies. Tämä maailman humanitaarisen avun huippukokouksen suunnitelma on hyvin kunnianhimoinen. En tiedä, minkälaisia konkreettisia tuloksia tästä voidaan saada tärkeintä on kaikkein tärkeimpien aiheiden maailmanlaajuinen koordinointi. Me tarvitsemme yhteisen toimintasuunnitelman äh, kattamaan ne väestöt, joita sodat äh, koskettavat. Tämä on hyvin tärkeä äh, asia, kansainvälinen humanitaarinen oikeus. Sen täytyy koskettaa myös paikallisviranomaisia varmistaa, että he toimivat myös, mutta valitettavasti sukupuoli vaikuttaa edelleen ihmisen turvallisuuteen ja sitä ei tässä mietinnössä mainita lainkaan. Tämä saattaa olla vain tällainen lievittävä laastarinomainen toimi muun muassa kriiseihin Irakissa ja Libyassa. Meillä on näissä maissa ihmisiä, jotka elävät valtavassa vaarassa. Kokonaisia perheitä lähtee pakoon ja heihin kohdistuu päivittäistä väkivaltaa. Me tarvitsemme vakavasti otettavia maailmanlaajuisia toimia ja toimijoita ratkaisemaan tätä asiaa. Me tarvitsemme orga- kansainvälistä organisaatiota. Kiitos. Seuraava puhuja. Davor Stier, yksi minuutti. Puhemies, kiitos. Sanat, jotka Paavi Francis sanoi tässä parlamentissa, teki minun suuren vaikutuksen, samoin kuin koko minun ryhmäni, kun hän pyysi EUta vastustamaan tätä hylkäämispolitiikkaa ja että emme kääntäisi selkäämme pakeneville ihmisille. Guerreron mietintö hyvin pitkälti vastaa tähän Paavin vetoomukseen ja antaa EUsta kuvan uskottavana ja, ja vahvana voimana humanitaarisella kentällä. Minä pyytäisin teitä kunnioittamaan Paavi Fransiskuksen äh, viestiä, koska eivät lapset ole syyllisiä rikoksiin tai raiskauksiin. Ehkäpä meidän eurooppalaiset sydämemme ovat liian kovia hyväksyäkseen tätä osaa viestistä. Meidän täytyy ja me voimme tehdä tehtävämme paremmin. Ja haluaisin vielä ilmaista arvostuksen Elhä Guerrerolle hänen hyvästä mietinnöstä ja hänen avoimuudestaan laatiessaan päätöslauselmaa. Kiitos. Seuraavaksi Francisco Assis. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Filosofiset ja poliittiset periaatteet, jotka ovat EU-projektin perustana antavat unionille erityisvastuun tällaisissa kysymyksissä. Tässä mietinnössä korkealaatuisesti toteutetaan parlamentin näitä velvoitteita. Siinä annetaan lukuisia hyödyllisiä suosituksia, jotka voivat myötä vaikuttaa Istanbulin huippukokouksen muuntumiseksi todelliseksi toimintasuunnitelmaksi, jota kaikki voivat käyttää. Se liittyy läheisesti muihin asiakirjoihin, jotka ovat käytössä jo tällä hetkellä esimerkiksi kehitysagenda 2015 vuoden jälkeen ja sitten Pariisin COP21-kokouksen päätelmäasiakirja on tärkeässä yhteydessä myös. Humanitaarisen avun pitäisi olla läheisessä yhteydessä kaikkiin näihin toimiin ja tämän ajatuksen pitäisi olla tämän huippukokouksen kaikkien päätösten pohjana. Eli kerran vielä totean, että kyseessä on todella korkealaatuinen mietintö. Kiitos. Ja seuraavaksi Nathan Gill. On aika ironista, että maailman humanitaarisen avun huippukokous pidetään Turkissa kaikista maailman paikoista. Human Rights Watchin nettisivulta löytyy luettelo siitä, miten Turkki polkee ihmisoikeuksia, estää pääsyn internettiin, ja pyrkii rajamaan ilmaisun vapautta. Vielä ironisempaa on se, että EU on nyt nopeuttamassa Turkin pääsyä EUn jäseniksi huolimatta näistä ihmisoikeusrikkomuksista, vaikka EUn arvoihin kuuluvat liberaalit vapaudet. Tämä lähettää aivan vääränlaisen viestin. Turkki on jo Naton jäsen, mutta nyt se esiintyy hyvin hyökkäävästi Venäjää kohtaan ja se osoittaa sen, että Turkki toimii ja Turkin hallitus toimii hyvin sotaisasti ja aggressiivisesti. En tiedä, voiko Turkin jäsenyys muun muassa tässä talossa muuttaa sen vuosisataista toimintakulttuuria. Meidän pitäisi lähettää turkkilaisille selvä viesti, että heidän täytyy valita edistysmielinen hallitus ja uudistaa juridiset rakenteensa niin, että ne suojelevat muun muassa perusoikeuksia ja vähemmistöjä ennen kuin Turkki voidaan ottaa jäseneksi. Ylitti Seuraava puhuja on Moris Ponga, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin aluksi kiittää kollega Gerora Salomia tästä hyvästä mietinnöstä. Henkilökohtaisesti minä sanoisin, että tuen tätä mietintöä Kuten tässä jo sanottiin, tämä maailman humanitaarisen avun huippukokous pidetään Istanbulissa ensi vuoden toukokuussa. Tämä huippukokous toivottavasti tuo parempia vastauksia maailmanlaajuisiin konflikteihin, joita on valitettavasti yhä enemmän ja enemmän. Meillä on yli 200 miljoonaa ihmistä, joita nämä humanitaariset kriisit koskettavat. Kulut ovat aivan valtavia ja me tarvitsemme humanitaarista toimintaa todella monella tasolla ja kulut ovat olleet tänäkin vuonna yli 10 miljardia euroa YK laskelmien mukaan. Me tarvitsemme maailmanlaajuista toimintaa. YK mukaan tähän tarvitaan vastaus näihin katastrofeihin. Euroopan unionilla on tässä hyvin tärkeä rooli kansainvälisellä tasolla. Se voi lahjoittaa rahaa, se voi todella pysyvästi rahoittaa humanitaaristen katastrofien ennaltaehkäisyä ja niiden vaikutusten rajoittamista, muun muassa kehitysavun kautta. Seuraavaksi Josef Weidenholzer, yksi minuutti. Kiitos. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin systemaattisesta mietinnöstä ja jaan hänen kanssaan toiveen siitä, että tästä huippukokouksesta tulee menestys. Nykyinen pakolaiskriisi osoittaa, miten välttämättömiä uudistukset ovat ja mihinkä se johtaa, kun on liian vähän varoja eikä pidetä kiinni lupauksista. Rova Merkel syyskuussa pakolais äh, huippukokouksessa sanoi seuraavaa. Me emme nähneet, että kansainvälisiä ohjelmia ei ole tarpeeksi rahoitettu ja että ihmisillä on nälkä pakolaisleireissä. Tässä Äh, on kysymys siitä, että meidän käyttäytymisemme on muuttanut. Äh, no, esimerkiksi Syyriassa Euroopan tasolla on todellakin ponnisteltu ja me olemme parlamentaarikkoina tehneet velvollisuutemme, mutta jäsenvaltioiden kohdalla tilanne on sellainen, että monet eivät ole, ole pitäneet sanaansa. Sen vuoksi tarvitsemme pakollisia mekanismeja ja meidän on päästävä eroon vapaaehtoisuudesta. Kiitokset. Ja viimeinen äh, puhuja ennen äh, Catch the Aita on Bogdan Brunoventa. Puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, haluaisin liittyä niiden onnittelijoiden kuoroon, jotka äh, ovat ilmaiset kantansa Guerreron mietinnöstä, joka on erittäin hyvä. Ja huippukokouksessahan on tarkoitus vaihtaa kokemuksia ja esittää ehdotuksia tulevaisuuden varalle humanitaarisesti humanitaarisen avun suhteen. Syyrian sota ja ilmastonmuutos ja niin edespäin. Nämä kaikki ovat vain muutamia niistä kriiseistä, joita kansainvälinen yhteisö joutuu käsittelemään. Meidän on tehostettava humanitaarista apua ja tärkeää on myöskin varmistaa, että humanitaarisen avun parissa työskentelevät työntekijät voivat tehdä työnsä turvassa. Yli 300 on kidnappattu pahoinpidelty tai jopa tapettu vuonna 2014. Kansainvälisessä huippukokouksessa täytyy saada aikaan poliittinen tahto ja noste tämän kaltaisen avun järjestelmän uudistamiseksi ja tarjoamiseksi, ja jotta se, sellainen apu, tai tällainen apu saisi maista ja alueista vakaampia. Ja nyt sitten kästi äh, the jokaisesta ryhmästä vain yksi henkilö. Eli ja vain sellaiset, jotka eivät ole puhuneet viimeisen tunnin aikana. Stanislav Polčak, yksi minuutti. Já děkuji za slovo, paní předsedkyně. Popravdě jsem si myslel, že to... Puhemies, sanoakseni totuuden luulin, että olisitte antaneet puheenvuoron kollegalle, mutta kiitoksia kovasti. No, ajattelin sanoa seuraavan. Tänä vuonna me eh, vietimme 800-vuotisjuhlaa eh, humanitarismin synnystä, koska tämä eh, sopimus laadittiin Englannissa 800 sitten. Minusta tämä pitäisi olla impulssi jakaa tätä tietoa. Olin hämmästynyt siitä, että monet kansalliset hallitukset eivät ole tietoisia siitä tosiasiasta, että UNHCR joutui vähentämään humanitaarista apua dramaattisesti hyvin lyhyessä ajassa. Miten on mahdollista, että meillä ei ollut tällaista informaatiota näinä päivinä? Miten hallitukset toimivat, kun on niinkin tärkeä asia kuin humanitaarinen apu ja ihmisoikeuksien suojelu, joten ei pidä ihmetellä, miten ihmiset vastaavat. Kiitos. Ja sitten seuraava Mark Jurek, yksi minuutti. Mikrofon. You have to put on the microphone, please. Pani przewodnicząca, pani i panowie posłowie. Puhemies, hyvät kollegat. Nobelin rauhanpalkinnon voittaja äiti Teresa sanoi kerran, että kun tapetaan niitä, jotka eivät ole vielä syntyneet, se on kaikkein suurin uhka rauhalle maailmassa. Nuo sanat kannattaa muistaa ennen kuin äänestämme tästä mietinnöstä. Tässä mietinnössä todetaan muun muassa, että meidän tulisi varmistaa, että abortti on saatavilla. Maailmassa elää paljon lapsia, jotka eivät olisi syntyneet, jos poliittiset päättäjät olisivat saaneet pitää päänsä. Tällaisia lapsia voi olla tässä salissa tänäänkin. Tämä kannattaa muistaa. No niist, äh... Sitten keskustelun lopuksi komission nimessä vielä kerran komission jäsen Stylianides. Thank you. Allow me to... Kiitos. Onnittelut kollega Guerrero Salomille tästä erittäin konkreettisesta mietinnöstä. Ja kiitokset vielä teille kaikille näistä hyvin, tästä hyvin rakentavasta keskustelusta, tärkeästä mietinnöstä. Haluaisin painottaa sitä, että tämänpäiväinen päiväinen kriisi, humanitaarinen kriisi tuli yllättäen ja siksi meidän täytyy toimia nyt Istanbulissa meillä saattaa olla tietenkin mahdollisuus, mutta se saattaa olla myös viimeinen mahdollisuus tehdä humanitaarisesta järjestelmästä sovelias sen tarkoituksiin ja rakentaa vahvoja kumppanuuksia. Tämä äh, on ollut äh, tämä prosessi hyvin mukaanottava, mutta tässä on aina vaarana, että tässä huippukokouksessa pyritään kattamaan kaikki maan ja auringon alla. Eli jos me todellakin haluamme vaikuttaa Euroopan unionina, niin meidän täytyy keskittyä ja valita sieltä kolme neljä kaikkein tärkeintä asiaa ja ryhtyä puhumaan niistä hyvissä ajoin kumppaneittemme kanssa ennen huippukokousta. Ja tästä vielä huippukokouksen sisältöön, josta puhuitte hyvinkin kattavasti. Kolme tärkeintä asiaa, joissa me voimme ja joissa meidän pitäisi tehdä, saada aikaan muutos. Ensinnäkin kansainvälisen humanitaarisen lain kunnioittaminen, humanit- ja, ja avustustyöntekijöiden kunnioittaminen on myös tärkeää. Sen lisäksi me tarvitsemme avoimempaa humanitaarista järjestelmää, jossa virastot tekevät äh, työtään avoimella ja tehokkaammalla tavalla. Ja kolmanneksi ähm, tarvitaan epätoivoisesti lisää voimavaroja ja rahoja. Te tiedätte tästä kaiken. Meidän täytyy tehdä työtä, jotta löydämme uudenlaista rahoitusta ja että teemme paremmin työtä kehitysrahoituksen parissa. Olen iloinen siitä, että Kristalina Kulkieva on mukana paneelissa, jossa näitä asioita käsitellään. Huippukokouksessa täytyy käsitellä näitä asioita konkreettisella tavalla, ja sitä varten meidän on saatava aikaan syvempiä kumppanuuksia ja löydettävä paikallisia toimijoita ja tuoda mukaan yksityinen sektori. Ehdottomasti heitä tarvitsemme. Meidän tulee saada aikaan yleistä tukea humanitaarisille periaatteille sekä luonnollisesti osoittaa, että humanitaarinen apu ei ole mikään kaupallinen yritys. Me haluamme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, niin että voisimme miettiä luovasti ja toimia innovatiivisesti mutta toimia kuitenkin hyvin keskittyneesti. Meidän täytyy olla hyvin keskittyneitä, fokusoituja ja löytää poliittista sitoumusta. Todellakin odotan yhteistyötä ennen äh, Istanbulia. Kiitoksia tästä hyvin rakentavasta keskustelusta. Kiitokset komission jäsen. Ja nyt sitten vielä Enrique Guerrero Salo, kaksi minuuttia. Niin, paljon kiitoksia rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Tämän keskustelun aikana uskoakseni on käynyt selväksi erinäisiä asioita. Ensinnäkin se, että emme voi ratkaista tämän maailman dramaattisia ongelmia pelkästään humanitaarisen avun toimin. Meidän täytyy ennaltaehkäistä konflikteja ja edistää talouskasvua ja sosiaalista suojelua. Ja vain jos saamme tämän muuttumaan maailmassa, pystymme välttämään humanitaariset kriisit. Toiseksi, tarvitsemme maailmanlaajuista toimintasuunnitelmaa uusine äh, äh, rahoittajineen. Ja kolmanneksi, EUn on omalla alueellaan sovellettava niitä humanitaarisia periaatteita, joiden puolesta puhuu huippukokouksessa. Jos johdamme esimerkin avulla, kuten komission äh, jäsen totesi, voimme olla uskottavia huippukokouksessa. Ja lopuksi haluaisin kiittää vielä kansalaisjärjestöjä. Niitä oli yli 30, jotka olivat mukana tämän mietinnön laatimisessa. Kiitän varjoesittelijöitä, koordinaattoreita, komission ja sen ilman muuta myös, ja myöskin varapuheenjohtaja Georgieva ja ö, henkilökunnan jäseniä, jotka ovat tehneet läheistä yhteistyötä kaikkien näiden henkilöiden kanssa olen yrittänyt saada aikaiseksi tasapainoisen mietinnön, ottaen huomioon eri ryhmien näkökannat. Ja nyt kun on vielä muutama tunti äänestykseen, niin pyytäisin, että ne ryhmät, jotka ovat päättäneet olla tukematta mietinnön hyväksymistä, tarkistaisivat vielä kantansa, koska kuipukokous on paljon tärkeämpi asia kuin minun mietintöni mutta parlamentin kanta on hyvin tärkeä niille sadoille ja tuhansille henkilöille, jotka odottavat sitä, että Istanbulissa saamme aikaiseksi sitoumuksia ja vastaamme siihen tarpeeseen, joka koskee e, henkilöiden hengen suojaamiseen ja sellaisten tilanteiden ratkaisemiseen, jotka ovat nöyryttäviä ja vaativat niin monen ihmisen hengen. Kiitos. keskustelun päättynyt ja äänestys on huomenna. Seuraavaksi meillä Ah, herra Marias. Kirja Niin, puhemies. Halusin ottaa esiin erään asian työjärjestyksen mukaan. Kello on nyt kymmentä yli kymmenen. Meillä on vielä kaksi keskustelua edessämme. Haluaisin kysyä, miten menettely ilman puhujalistaa suoritetaan. Olen ollut täällä kolmesta lähtien ja Minulle on kerrottu kolmenlaisia eri syitä, miksi en ole saanut tässä menettelyssä puheenvuoroa. Haluaisin kysyä, annatteko jälleen puheenvuoron yhdelle puhujalle per poliittinen ryhmä vai parille samasta poliittisesta ryhmästä, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Jos noudatatte tätä menettelyä, jonka olette tässä nyt omaksunut, niin eh, silloin minä en saa puheenvuoroja ja voi lähteä. Edustaja Marias, me olemme todellakin eh, myöhässä eh, esityslistan aikataulun kanssa. Me olemme suunnitelleet, että tämä loppuisi 23, mutta nyt se menee myöhemmin ja me olemme päättäneet lyhentää catch sillä tavalla, että ainoastaan yksittäistä jokaisesta ryhmästä yksi puhuja, joka ei vielä ole puhunut, saa puheenvuoron. Jos teidän ryhmästänne ei ole ketään muuta, niin silloin te saatte puheenvuoron. Pyydän teiltä ymmärtämystä sen vuoksi, että tätä catch the eye-menettelyä ei nyt voi muuten tehdä. En nyt voi vielä sanoa, kuka tulee saamaan puheenvuoron seuraavassa catch the eye-kierroksella. Kiitokset ymmärryksestänne. No niin, seuraava kohta esityslistalla on komission julkilausuma työvoiman liikkuvuudesta. Ja ensimmäinen puhuja on komission jäsen Marianne Täisen. Annan hänelle puheenvuoron ja pyydän teitä, pyydän teitä, että pitäytykää viidessä minuutissa, mikäli vain mahdollista.